Aiheena on Ulrike mietintö kalastuslaivastojen hallinnointi syrjäisimmillä alueilla. Järjestyspuheenvuoro, onko tällainen esitetty? Ai, haluatte käyttää puheenvuoron ilman menettely, ilman puheenlistaa, selvä. Esittelijä Rodust, olkaa hyvä. Meine Damen. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Valiokunta-aloitteisen mietinnön kautta Euroopan parlamentti halusi ottaa esiin kysymyksen, joka liittyy tiettyyn alueeseen. Tämä tavoite käy ilmi kalastuslaivasten hallinnointia syrjäisimmillä alueilla koskevassa mietinnössä. Vaadimme parempaa tiedonkeruuta, mikä liittyy erityisesti kantoihin – Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus on saatava paremman valvonnan alle. Mietinnössä vaaditaan parempaa valvontaa, parempia neuvotteluita niiden maiden kanssa, joiden kanssa ei kalastuskumppanuussopimuksia vielä ole solmittu. Näiden sopimusten kautta pitäisi ottaa huomioon erityispiirteet syrjäisemmillä alueilla. Ja pitäisi huolehtia siitä, että paikallisia tuetaan, jotta työpaikkoja syntyy kalastuslaivoilla. On pohdittu rahoitusvälineen luomista, jolla tuettaisiin sitä, että tutkitaan kalastuslaivastojen tilaa syrjäämisemmillä alueilla. Lisäksi on katsottu, että voitaisiin antaa enemmän tukea uusien moottoreiden hankkimiseen. Tässä on sanottava että lisäkustannuksista korvataan jo EMKRn kautta. Ja verrattuna aikaisempaan rahastoon tässä on enemmän varoja. Lisäksi tukiintensiteetti on noussut 35 prosenttia. Jos ajatellaan syrjäisimpiä alueita, niin toivotaan, että de minimis sääntöjä käytettäisiin mahdollisimman hyvällä tapaa. Synergia eli eurooppalaisten räkkeen ja investointirahastojen kesken pitäisi saada aikaiseksi. Mietinnössä on siis monia ehdotuksia siitä, miten paremmin voitaisiin kalastuksen potentiaalia käyttää paremmin hyväkseen syrjäisemmillä alueilla. Joissain ehdotuksessa esitetään ikään kuin poikkeuksia näille syrjäisemmille alueille. Nämä on nähtävä lisänä – niille säännöille, jotka ovat nyt käytössä. Nyt haluaisin vielä puhua ainoasta tarkistuksesta, joka liittyy uusien laivojen rakentamisen tukemiseen. Tällainen tarkistus, aikaisempi tarkistus, äänestettiin Nurin valiokunnassa. Tunnustan sen, että täysistuntoon esitetty tarkistus – esittää, että otetaan huomioon kuitenkin kapasiteettirajoitukset yhteisessä kalastuspolitiikassa. Tämä voisi toteutua ainoastaan, jos korvataan vanha alus. Tähän sanoisin kuitenkin myös sen, että se, että vaihdetaan vanha uuteen on mahdollista tänäkin päivänä, mutta ilman julkisia varoja. Tarkistusten esittäjät viittaavat artiklaan 349 SEUT-sopimuksessa. Kyllä artikla 349 voi luoda perustan erityistoimille syrjäisimmillä alueilla. Kuitenkin nämä erityistoimet pitää toteuttaa niin, että huolehditaan yhteisen politiikan johdonmukaisuudesta. Yhteinen kalastuspolitiikka ja Euroopan rahasto ei mahdollista, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, tällaista uusien valojen laivojen ra- rakentamista. Sääntöjen mukaan tarvitaan ympäristöystävällisempiä laivoja, kuten emkr sääntöjen mukaan, jos sanotaan lisäksi se, että halutaan julkisia laivojen tukea, ei noudata EUn aloitetta – VTOn puitteissa sille, että kielletään tällainen tuki. Siksi äänestän tätä tarkistusta vastaan, koska se rikkoo yhteistä kalastuspolitiikan periaatetta ja avaa Pandoran lippaan, kun ajatellaan kalastusta muilla alueilla. Aivan oikein muut kalastajat eh, haluaisivat EU:ssa myös vaatia julkisia varoja uusien kalastuslaivojen hankintaa. Kiitos. Pan komisarz Winter Oettinger, bardzo proszę w imieniu. Kiitoksia sitten komission nimissä. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, komission nimissä haluaisin parlamenttia kiittää erityisesti esittelijä Rodusti ja hänen tiimiään tämän hyvin osaavan mietinnön esittelemisestä. En ole henkilökohtaisesti asiantuntija tällä alalla, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että mietintö on tasapainossa. Se esittää erityispiirteet, jotka liittyvät kalastuslaivastoihin syrjäämisillä alueilla. Siellä on ehdotettu myös hyvin konkreettisia toimia. Sitä, miten ongelmoihin voitaisiin puuttua ja miten vakauttaa tätä saraa. me hyväksymme ja olemme itse komissionakin tässä kysymyksessä toimimassa, jotta otetaan huomioon erityispiirteet syrjäisimmillä alueilla. Ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisen kautta, samoin kuin yhteisten rahoitusvälineiden kautta Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa – Olemme lähteneet tärkeisiin tulevaisuuteen suuntautuviin askeleisiin. Seuraavassa budjetissa, mutta vielä laajemmin seuraavan ohjelmointikauden aikana voidaan lähteä kehittelemään edelleen parannuksia näihin ehdotuksiinne. Toimet liittyvät liittyvät siihen, että alueellistetaan hallinnointitoimia. Tässä on tehty ehdotuksia, joilla voitaisiin tukea pientä kalastuslaivastoa, antaa intensiivisemmin tukea, jotta voitaisiin tasapainottaa tilannetta. Nämä ovat vain muutamia keskeisiä seikkoja. Lisäksi on todettava, että kansallisen ja alueellisen tason toimijoiden työtä on tuettava. Meillä on yhteinen tehtävä EU-tasolla, mutta myös kansallisten ja alueellisten viranomaisten on hoidettava omat tehtävänsä. Alueelliset viranomaiset ovat tärkeitä. Komission ehdottamat uudet puitteet puitteet tieteellisille neuvostoille osa, ovat mukana syrjäisimmillä alueilla. Usein tehtävää hoitavat jäsenvaltioiden tukemat tutkimuslaitokset ja osittain myös yrittäjät itse, kalastajat itse. Uskon, että tämä mietintö luo hyvän perustan Otamme sen työhömme mukaan ja komissiossa vastaavat komissiossa ovat varmasti valmiita käymään vuoropuhelua teidän esittelijä Rodustin ja muiden kollegoiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia hyvä komission jäsen ja sitten seuraavana aluevaliokunnan nimissä Marge. Hyvä jäsen, että Mistähän yli kalastuksesta syrjäisimpiä alueita syytetään Inti, Intian valtamerellä kalastetaan 0,16 prosenttia näiden alueiden taholta, 0,16 prosenttia. Eli 2500 tonnia 1,6 miljoonasta tonnista, joita meidän vesiltämme kansainväliset eurooppalaiset kalastuslaivastot kalastavat. Tämä on epäoikeudenmukaista ja tätä meidän tarkistuksella halutaan korjata. Pyydämme aivan järkeviä. Tehän tiedätte, että jos tämä ehdollistetaan tarkoille ehdoille YKP mukaisesti tämä on aivan järkevä alue, al, aluevaliokunnan kuntamme teki tämän saman ehdotuksen itse asiassa. Mitään valhekampanjoita tähän ei tarvita, vaan aivan rauhallisesti meidän olisi huomenna tuettava syrjäisempiä alueita niin, että kalastuksen avulla voitaisiin näitä alueita kehittää. Kiitoksia. Bardzo dziękuję panu. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Montiero de Aguiar. Kiitos. Me haluaisimme taas kerran korostaa sitä, kuinka tärkeää kalaa talous on. Kaikki se, mikä liittyy kalastukseen, mutta myös erittäin syrjäisten alueiden kehitys on oleellista sekä paikallista alueelliset toimijat korostavat sitä, että kalas, yhteinen kalastuspolitiikka on tärkeä ja sen takia YKPssä pitäisi tapahtua sama, mikä tapahtuu maatalouden alalla. Me haluamme, että EU on solidaarisempi ja meidän on oltava solidaarisia näiden syrjäisten alueiden kalastajien suuntaan, koska he ovat solidaarisia Euroopan unionin suuntaan. Jos me tuemme heitä, niin emme kyseenalaista yhteistä kalastuspolitiikkaa, sillä tarkoituksena on varmistaa eh, turvallisuus, kalastetun kalan laatu ja huomioida myös ekosysteemi ja näiden alueiden olosuhteet pitää huomioida kansalaiset, jotka meitä äänestivät, jos teemme näin. Serrao Santos. Kiitoksia sitten edustaja Serrao Santos. E Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää tästä näistä ponnisteluista ja hyvästä työstä. Syrjäiset alueet ovat hyvin erilaisia keskenään ja niitä koskee perussopimuksen artikla tässä oikeudessa tilanteessa valiokunta aloitteinen, eli aloite aivan oikeutetusti vetoa siihen, että annettaisiin näitä alueita varten eriytetty rahoitusväline ja voitaisiin antaa julkista tu- tukea laivaston uudistamiseksi. Huomenna äänestetään tarkistuksesta, joka mahdollistaa tämän. On hyvin tärkeää, että, että tukea voitaisiin antaa näiden syrjäisten alueiden kalastajille. Se ei mitenkään tee hallaa yhteiselle kalastuspolitiikalle, vaan vaaditaan ainoastaan tätä pientä poikkeusta. Kyseessä on siis saada tukea kalastuslaivaston uudistamiseksi. Se, se johtuu komission suosituksesta. Kyseessä on suositus, joka ei ole mennyt neuvoston eikä parlamentin kautta. Kiitos oikein paljon ja ECRstä edustaja Tomasic. Kiitos paljon puhemies Syrjäisimmät alueet ansaitsevat erityishuomiota kaikessa Euroopan politiikassa, koska ne ovat niin syrjäisiä alueita, joten kuljetusten osalta ovat heikommassa asemassa kuin muu Euroopan unionin alue. Haluaisin kiinnittää huomiota myös tilanteeseen vähiten kehittyneisiin jäsenvaltioihin. Joten Kroatiassa esimerkiksi saari alueilla on erityistarpeita. Siksi toivon, että muutettaisiin asetusta niin, että Välimeren saaren asukkaat voivat käyttää perinteisiä kalastusvälineitään oman kalastukseensa. Viime vuonna parlamentti antoi selkeän tuen ajatuksille ja toivon, että komissio voi sitä myös tehdä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Aldesta edustaja Bilbao Baranika. Kiitos oikein paljon. Tämä mietintö, joka koskee kalastuslaivastoa syrjäisillä alueilla, on hyvä hetki mennä sanoista tekoihin, on suhtautua empatialla ja ymmärryksellä, niin ei saa ajatella, että kaikki kalastus on hyökkäystä meriekosysteemin kohtaan ne, jotka eniten ovat kiinnostuneita kestävyydestä, ovat itse kalastajat. Olen Kanarian saarella kuullut, miten kalastajat ja kalastajajärjestöt puhuvat hyvin suurella kunnioituksella merestä. Meidän pitää parantaa heidän työskentelyolosuhteita näillä alueilla, joissa tarvitaan parempia työpaikkoja, tarvitaan parempia laivoja, jotka saastuttavat vähemmän, jotka ovat uudenaikaisempia. Tämä helpottaa niiden valvontaa. Emme siis halua lisätä kalastuskapasiteettia. Jos parantaa laivastoa, niin tämä ei Eh, vaikeuta tasapainoa kalastuksen ja säilyttämisen välillä. On tärkeää, että tehtäisiin tutkimus, joka koskee virkistyskalastusta ja sen vaikutuksia tällä alueella. Tätä tämä ala pyytää erityisesti siellä, missä matkailu lisääntyy. Ammattilaisilla on oikeus saada lisää tietoa näistä virkistystoimista, jotka ovat niin laajoja, kasvavat koko ajan ja ne sen takia ovat todellinen ongelma kalavaroille. Kiitos. Tuo oli aivan tarkalleen puolitoista minuuttia ja sitten kuesta edustaja Ferreira. Este relatorio reconhece que... Kiitoksia puhemies. Tässä mietinnössä tunnustetaan, että yhteisessä kalastuspolitiikassa ei ole huomioida syrjäisimpien alueiden ominaisuuksia. Tämä on myönteinen askel. Nyt vältetään lainsäädännöllisiä toimia niin, että virheet voidaan korjata. Olemme yhtä mieltä tästä Mm, uudesta lähestymistä vasta. Olemme pitkään aikaan taistelleet sen puolesta, että voitaisiin torjua näiden aloiden komparatiivista heikompaa asemaa. Laivaston uudistamisen osalta meidän pitää olla kunnianhimoisempia. Olemme yhtä mieltä tarkistuksesta, tarkistusehdotuksesta. Mielestämme se on hyvin maltillinen meille edelleen taistelemaan sen puolesta, että voisimme laajentaa pääsyaluetta, niitä päästäisiin 200 merimailiin asti. Haluaisimme myös tukea pienimuotoista kalastusta huomioiden eh, sosiaali- ja ympäristösuojelua. Euroopan narodów. Kiitos. Ja sitten edustaja Flotte de pêche outre-mer est vieillissante. Les bateaux kalastusalukset vanhemmat, ne ovat 34 vuotta vanhoja merentakaisilla alueilla ja turvallisuussyistä kalastetaan lähellä eh, rannikkoa ja siellä on yhä vähemmän kalakantoja ja laitonta kalastusta on erityisen paljon erityisesti Ranskan takaisilla alueilla. Sen takia Euroopan unionin pitää MKRn kautta ja jäsenvaltioiden kautta eh, rahoittaa pienimuotoisen kalastuksen alusten uudistamista 90-luvun alusta alkaen. Niitä ei ole uudistettu. Tätä voimassa olevaa kieltoa ei kuitenkaan mainita tässä mietinnössä ja siksi minun ryhmäni haluaa muistuttaa, että nuorisotyöttömyyttä on yli 50 prosenttia järjestin koajanassa ja kalastus olisi yksi tärkeä ala. Meidän ryhtyä tällaisiin tärkeisiin toimiin, jotta voidaan edistää taloudellista toimintaa näillä unohdetuilla alueilla ja edistää myös kestävää kalastusta. Kiitos oikein paljon. Ja sitten yksityiset puhujat, edustaja Mato. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen kanadalaisena on hienoa, että keskustelemme tästä aiheesta. Pyydämme nyt välinettä, jolla tuetaan kalastusta, jotta voidaan paremmin hyödyntää vesiviljelumahdollisuuksia ja että saataisiin parempi kannustimia, jolla, jolla voitaisiin kannustaa nuoria tälle alalle. Sitten on tietenkin tärkeää, että huomioitaisiin eh, syrjäisten alueiden ominaispiirteet, mutta tästä puuttuu vielä mahdollisuus pystyä hyvin tiukoissa olosuhteissa ja eh, kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti saadaan rahoitusta pienen perinteisen kalastusalusten uudistamisen. Ei tässä pyydetä lisää kalastusmahdollisuuksia, vaan kysymys on siitä, että syrjisten alueiden kalastajat voisivat mennä kalastamaan sinne, minne muutkin menevät. Kyseessä on se, että ei suojella tätä sat, eh, sata, sataa mailia. Miten nämä laivat edes pääsisivät vanhoilla aluksilla? ilman mitään kunnollisia vakuutuksia ja olosuhteita. Eihän edes pääse, pääse niin kauas kalastamaan, ei tässä ole mitään järkeä. Emme me nyt puhu siitä, että annettaisiin enemmän, enemmän rahaa laivojen uudistamiseen ilman mitään rajaa, vaan kyllä tässä on vahvat rajoitukset, että pienimuotoista kalastusta varten syrjäisillä alueilla, jotka purkavat lasten näillä alueilla, haluaisin suosittaa teitä lukemaan, tätä, lukemaan tämän tämän tarkistuksen jälkeen enää mitään yllätyspuheita täällä harjoittako. Lukekaa vain tuo tarkistus ja niin näette, että se mitä, mitä sanotte ei pidä yhtään paikkaansa. Kiitos oikein paljon ja näin saimme tämän osan loppuun. Isabel Toma viimeinen. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat unionin erityisesti syrjäisillä alueilla on kriisi ja siellä on paljon köyhyyttä kaikkialla maailmassa unioni ostaa kalastusoikeuksia ja joskus Euroopan varat myydään kolmasille maille. Erityisen syrjäisiä alueita pyydetään erityistapauksena, koska siellä on paljon köyhyyttä ja ne ovat hyvin etäisiä. Tätä ei ole kuitenkaan kalastukseen sovellettu ja sen takia on olemassa eh, syy uudistaa näitä vanhentuneita eh, sopimuttuja kalastusaluksia. Esimerkiksi Antilleilla ei pystytä eh, kalastuksesta elämään tai riskit, joihin on ryhtynyt liian suuria, on esitetty tarkistuksissa kaikenlaisia eh, huomioita, jotka liittyvät kestävyyteen. Ei haluta lisätä missään tapauksessa kapasiteettia, vaan eh, suurimman lentotuos huomioidaan. Tarvitaan vain vanhentuneiden alusten sijaan uusia laivoja. Meidän pitää olla solidaarisia eikä nyt saa uskoa väärin tietoihin. Kiitos. Kiitos. Ja sitten puhuja osio ilman puhelistaa. Edustaja kuun ensimmäinen. Kiitos paljon puhemieskomission jäsen. Voin vain tukea aikaisempien kannanottojen sisältöä. Kaikissa keskusteluissa, riippumatta siitä, mikä asianala on kyseessä, niin kun kalastuksesta puhutaan, puhutaan tuesta pienimuotoiselle kalastukselle. Ja nyt olemme tilanteessa, jossa todella aktiivisesti voimme toimia ilman, että tässä syntyy valtavaa taakkaa EMKRlle voidaan antaa tällaista tukea, jotta voidaan huolehtia laivastosta. Kyse on usein tällaisesta moottoritta toimivasta rannikkakalastuksen tarkoitusta laivasta. Miten on tarkoitus päästä niin pitkälle, että saadaan parempia Hän tämä ole edes mahdollista. Guadeloupe, Reunion, tällaiset alueet, joilla ei nyt synny mitään kilpailuvääristymää Manner Euroopan kanssa. Ja sitten tällainen valtava tukiongelma, emme ylipäätään ymmärtää tätä. Tässä sanotaan, että komission pitäisi tutkia ja varmistaa mahdollisuuksien mukaan, miten voitaisiin rahoitusta antaa myös pienimuotoisille kalastus Ja tässä on kyse siitä, että voidaan kansallisiakin varoja käyttää ennastaan eurooppalaisia. Voin vaan sanoa, että jos todella haluamme jotenkin antaa jonkinlaisin merkin pienimuotoiselle kalastukselle, pitäisi puolustaa tätä ehdotusta. Kiitos. Kiitos paljon ja seuraava puhuja on edustaja López Aguilar. Intervengo para apoyar el trabajo de nuestra... Puhemies, haluan tukea Ulrik Rodostin työtä esittele, mutta olen Kanadian saarilta kotoisin, eli erittäin syrjäiseltä alueelta. Erittäin syrjäiset alueet ovat aineet, jotka mainitaan unionin primaarioikeudessa 349 artiklassa. Ja sen takia voidaan antaa eh, poikkeuksia sekä penureudesta että johdotussa oikeudessa. Ja tämä on tärkeää, että voidaan tätä pienimuotoista kalastusta suojata Kanadan saarilla, jotta komissio voisi antaa erityistä, erityisavustuksia vanhentuneelle kalastuslaivastolle, jotta voitaisiin parantaa työskentelyolosuhteita ja työterveyttä, mutta ne ovat myös ympäristön kannalta haitallisia ja tarvitaan parempia polttoaineita, jotka eivät saastuta, eikä tämä kalastus lisää kalastusponnistusta eikä kalon hyöksi käyttöä, vaan jatkossa pystytään kalastamaan sellaisten ihmisten toimista, jotka ovat todella intohimoisia kalastajia ja siellä Euroopan unionin voidaan parantaa ja kaikkein tärkeintä on tehdä näin juuri näillä erittäin syrjäisillä alueilla. Kiitos. <clears throat> Kiitos. κύριε Πρόεδρε. Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές πρέπει πράγματι... Puhemies, syrjäisimmät alueet olisi Euroopan parlamentissa ja Euroopan unionissa otettava huomioon. Ei tietenkään pidä unohtaa Välimeren aluetta, Välimerellä on paljon ongelmia. Artikla 349 koskee pieniä väl- saaria Välimerellä, erityisesti Kreikan saaria. Kyseessä ovat hyvin pienet saaret, joissa on paljon taloudellisia ongelmia ja etäisyys on siellä kielteinen asia. Välimerta ei siis pidä unohtaa. Kreikan saaria ei pidä unohtaa. On otettava huomioon se, mitä siellä tapahtuu pienimuotoisen kalastuksen osalta niin, että voitaisiin uudistaa kalastuslaivastoa. Olisi ryhdyttävä toimiin kalastajien tukemiseksi. On tärkeää, että Euroopan unioni auttaisi näiden pienten saarten kalastajia. Pyydän komission jäsen Ottingeria tutkimaan tätä asiaa tulevaisuudessa. Kiitos edustaja Jakobsits. Olkaa hyvä gospodine predsjedniče hyvä puhemies on olemassa yksi tärkeä piirre joka liittyy kalastuslaivastojen hallintaan erittäin syrjäisillä alueilla. Tämä ominaispiirre osoittaa, että meidän pitää olla järkeviä ja meidän pitää huomioida nämä erityispiirteet. Olipa kyse sitten Atlannin saarista tai Intian valtameren saarista, nämä seudut ovat ja alueet ovat erilaisia keskenään, mutta ne ovat myös erilaisia verrattuna Euroopan unionin muihin alueisiin. Tietysti voidaan puhua Välimeren saarista, joilla on niilläkin omat erityispiirteensä, mutta nyt meidän on keskityttävä näihin jotka kokevat Euroopan unionin eri tavoin kuin me, jotka asumme täällä mantereella. Meidän on varmistettava, että kalastuspolitiikka ja muu politiikka on johdonmukaista, mutta on huomioitava ne merkityspiirteet. Kiitos ja seuraavana Nikola Kaputto. Olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia puhemies. Huomenna äänestettävän mietinnön kautta parlamentti korostaa sitä, että syrjäisimmät alueet voisivat uudistaa laivastoa tietysti turvallisuuden parantamiseksi. Näissä, näillä alueilla jotkut kalastajat eivät mitenkään voi saada lainaa eivätkä vakuutuksia aluksilleen. Tarvitaan julkista, kansallista ja eurooppalaista tukea pienimuotoisen kalastuksen alusten uudistamiseksi syrjäisimmillä alueilla pysyttäillen kuitenkin kalastuskapasiteetissa, josta on säädetty. On muistettava myös ympäristöseikat ja laittoman kalastuksen välttäminen. Tarvitaan tukea välineille, joilla voidaan estää haitallinen toiminta näillä aluksilla. Olisi varmistettava kestävä kehitys, joka varmistaa kestävät ja terveet kalakannat. Syrjäisimmillä alueilla kalastusalalla ei pitäisi olla toimijat epäsuotuisessa asemassa. Kiitos oikein paljon ja keskustelun lopuksi annan puheenvuoron esittelijä Ulrika Rodustille. Kiitos paljon puhemies, hyvät kollegat. Tiedostan sen, että köyhyyttä on joillain syrjäisimmistä alueista ja siksi olen esittänyt tätä mietintöä. Kyllä syrjäisimmät alueet ovat sellaisia, että kalastusolosuhteet eivät ole samanlaiset tai verrattavissa Manner-Eurooppaan. Siksi yhteisessä kalastuspolitiikassa ja EMKR on poikkeuksia näille alueille, joissa otetaan huomioon erityispiirteet. Esimerkiksi olen mietinnössä ottanut lisäerityispiirteitä ja parannusehdotuksia esiin. Nyt sanotaan, että uudistaminen on tarpeen, kun ajatellaan, että kalastetaan sadan mailin sisällä tai ympäristö saastuu. Minulle on sanottu, että ympäristönen saastuminen on syntynyt muilta plantaaseilta. No ehkä tässä kansallisten hallitusten pitäisi tehdä jotain. Syrjäisempien alueiden kalakannat ovat riittoisia, mutta entä sitten STECFn kertomus vuodelta 2016 kalastusmahdollisuuksien asemaa ja kantoja ei voitu kunnolla arvioida – koska biologisia tietoja ei ollut riittävästi, joten tietotasoa pitää parantaa. Tämäkin on siellä mietinnössä. Tällä välin kuitenkin joudun kysymään sitä, onko julkinen rahoitus uusille laivoille paikallaan. Mielelläni esittäisin lopuksi kysymyksen. Se on luultavasti retorinen kysymys. Olisiko niin, että jäsenet, jotka eivät tulevat tule tältä alueelta. Selittää oman alueen kalastajille, että vaaditaan tällaista tukea syrjäisimmille alueille, mutta ei omille kalastajilleen. Minusta tämä kyllä avaa Pandoran lippaan aivan oikein, koska muut kalastajat EU-ssa haluaisivat näin rahaa laivojen uudistamiseen. Muillakin on parikymmentä vuotta vanhoja kalastusaluksia ottaisivat mielellään tueksin julkisia varoja. Siksi vastustan huomisessa äänestyksessä tätä tarkistusta. Kiitos. Kiitos.